That's what we asked for. And I, might just say that we had a successful trial yesterday afternoon. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite everybody to take their seats? Voisitko istuutua? Anteeksi, tämä mikrofoni on vähän ailahtelevainen. Voisimmeko hyväksyä esityslistaan? Esityslistalla on olennaisesti vain yksi asia. Eli käsitellä ja hyväksyä kantamme 2011 budjettiin, alustavaan budjettiin. Ryyli puhuu sitä kohta. Haluaisin vain tehdä selväksi, että keskustelu kuluttajan oikeuksista on olennaisesti esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kokous. Se ei ole avoin kokous. Me käytämme valiokunnan tulkkausresursseja siihen ja sen jälkeen aloitamme koordinaattoreiden kokoukseen, joten äänestyksen jälkeen pyytäisin teitä poistumaan. Eli pari tiedon antaa minulta ensinnäkin. Vain tiedoksenne. Meillä oli ensimmäinen trilogi ratkaisevasta lainsäädäntöehdotuksesta meidän kannalta, eli myöstyneet maksut Vailan johdolla. Ja kohtuullista todeta, että me etenemme mielekkäästi. Tämä on tiedonanto teille. Mutta valiokuntamme työn pohjalta pyrimme pääsemään järkevään sopimukseen, joka hyödyttää erityisesti PK-yrityksiä mahdollisimman pian. Ja Belgian puheenjohtaja maa on oikein auttavainen tässä suhteessa. Toiseksi voin kertoa teille Tämä valikunnan ulkopuolella on tärkeä kokous, jota meitä pyydettiin tukemaan 14. lokakuuta Parlamentin pääsihteeri on antanut luvan Euroopan yliopistojärjestölle käyttää parlamentin tiloja. Siinä keskitetään Bologna-prosessiin, eli tämän, ja sitten ammattitutkintojen yhteensovittamiseen. Tämä kiinnostaa monia teistä. Meillä on Gebhardin mietintö ammattipätevyyden kehikosta. Se myös natsaa sen kanssa, mitä me olemme tehneet liittyen pätevyysvaatimuksien arviointiin. Voin myös kertoa teille, että valiokunnan puheenjohtajana olin Washingtonissa missiolla. Minulla oli erittäin hyödyllinen, myönteinen korkean tason yhteys useampaan kongressiin valiokunnan puheenjohtajaan liittyen kuluttajan suojan standardointiin ja markkinakysymyksiin. Meillä oli myös tapauksia Yhdysvaltojen hallinnon kanssa. Ja uudistin jälleen yhteydet Robert Tannenbaum kanssa, joka oli kuluttajan suoja jo suojan johdossa. Hän oli täällä käynnissä, Meillä oli myöskin hyödyllinen lounas ja he auttavat minua järjestämään tapauksia myös, myös Yhdysvaltojen ulkomaankauppa ja kauppa ministeriöiden kanssa. Raportoin tästä. Standardointi kiinnostaa paljon kiinnostusta. Äh, standardointi kansainvälisen kaupan yhteydessä on nousemassa esityslistalla. Ja monet ovat varmasti omassa delegaatiossanne Yhdysvaltain muiden kanssa tämän kanssa tekemistä muutkin haluavat jatkaa tältä pohjalta. Varmasti teillä muillakin on ollut yhtä hyödylliset, levolliset lomat. Näen, että olette aloittelemassa vankon joukon töitä ja voin kertoa teille, komission jäsenet, ja kanssa työskentelevät, ovat innostuneita yhteistyöhön meidän kanssamme. Minulla oli myös eilen mahdollisuus tavata ensimmäisen kerran uusi Martina DG, johtaja extremely keen to work with this committee. Um, we will be arranging... Suomen tulkkaus keskeytyy työsuojelusyistä. Täällä ei koppien ilmastointia olla saatu toimimaan lainkaan. Ja pahoinvoinnin vuoksi täältä on, tulkit joutuvat poistumaan. Pyydettyä korjausta ja henkilökunta ei ole saatu paikalle. Pahoittelemme tapahtunutta, emmekä voi sille mitään.